Esityslistan mukaan keskustemme kuudesta päätösasmaesityksestä liittyen Syyriaan ja erityisesti Muhannad al-Hassanin tapaukseen. Ja aluksi annan puheenvuoron tekijöille. Ensinnäkin Francesca Bratner, kaksi minuuttia. And, um, thank you for giving me the floor. Kiitoksia, että sain puheenvuoron. Haluaisin esittää Muhannad al-Hassanin tapauksen. Hänhän hänet on vangittu, koska hän puolusti ihmisoikeuksia ähm, ja maanmiehiään Syyriassa. Hän on esittänyt erittäin tärkeää roolia myös, kun hän on valvonut äh, muun muassa pidätysolosuhteita ja valtion turvallisuudesta vastaavaa korkeinta tuomioistuinta sen toimintaa. Tällä hetkellä hän on siis vankeudessa. Meidän, meidän pitää pitää huoli siitä, että Syyria täyttää esittää velvoitteensa, jotka liittyvät muun muassa YK kidutuksen vastaista yleissopimusta. On myös pidettävä huoli siitä, että ne rauhanaktivistit ja muut laittomasti vankilassa olevat tahot pala- vapautetaan. Kun kun, siinä vaiheessa, kun kumppanuus- ja assosiaatiosopimus allekirjoitetaan, me olemme ehdottaneet tiekarttaa, joka liittyy ihmisoikeuskentän parantamiseen. Syyrian täytyy kunnioittaa ihmisoikeuksia ja myös Euroopan unionin velvoite on pitää huoli siitä, että näin tapahtuu ja tämä assosiaatiosopimus on tapa täyttää, saada tämä päämäärä toteutetuksi. Kiitos monsieur le président. Täytyy myöntää, että olen vähän hämmentynyt ja aika surullinenkin ja pettynyt. Hämmentynyt? No tietysti, jos ajatellaan kansainvälisiä suhteita, viimeisen kahden vuoden aikana Syyria on edistynyt paljon se on liittynyt Välimeren unioniin. Se on usean otteeseen toiminut sovittelijana kansainvälisissä tilanteissa, erityisesti äskettäin, kun eräs nuori ranskalainen pidätettiin Iranissa. Ja voisin sanoa, että se, että tämä sopimus, assosiaatiosopimus, jota vielä ei ole allekirjoitettu, mutta joka ehkä pian allekirjoitetaan, se, että tämä assosiaatiosopimus on nyt esillä, se on aika myönteinen asia. Sitten sisäisesti. Tietysti Syyriakin on ottanut vastaan maahan siirtolaisia, vakolaisia Iranista, mutta jos ajatellaan poliittista vapautta ja poliittista monimuotoisuutta, mikään ei ole muuttunut. Siellä jatkuvasti, ja tämä on erittäin surullista, siellä on ahdisteltu ja pantu vankilaan ihmisoikeusaktivisteja, ja moneen otteeseen viimeisen, viimeisten vuosien aikana siellä ei ole vapautettu näitä vankeja. Kaksi kertaa olemme onnistuneet saamaan vankeja vapautetuksi, mutta syyrialaisissa vankiloissa on vielä ihmisiä, kuten Avani, Rabuni ja nyt Al-Hassani. Eli haluaisin laittaa tämän viestin Syyrialle. Me olemme täällä ja me haluamme, että Syyria ei enää olisi eristyksissä. Tämä on erittäin tärkeä valtio kansainvälisesti ja erityisesti lähi -idässä. Mutta oman imagonsa vuoksi, ja se nyt on aika vahva, jos pystyy toimimaan näin. Ja siellä pitäisi vapauttaa nyt poliittisia vankeja ja pitäisi noudattaa kirjoituksen vastaisia yleissopimuksia. Se on Syyrian etujen mukaista ja se on myöskin maailman rauhan ja lähi rauhan etujen mukaista. Kiitoksia. Seuraavaksi kaksi minuuttia. Thank you, President. puhemies. Muhannad al-Hassani on jälleen kerran yksi mielivaltaisesti pidätetty henkilö. Hän on syyllinen ainoastaan siihen, että hän on halunnut puolustaa ihmisten oikeuksia, osallistua poliittisiin aktiviteetteihin ja saada reilu oikeudenkäynti. Häntä on kielletty matkustamasta, häntä on kielletty lähettämästä puheluita, sähköpostia tai tätä on valvottu tätä toimintaa. Häntä on pitkään häiritty siitä johdosta, että hän valvoi valtion turvallisuudesta vastaavan korkeimman tuomioistuimen oikeuskäytäntöjä. Häntä, hänen oikeutensa puhua on evätty. Ja jos puhutaan ähm, ihmisoikeus, ihmisoikeuksien puolustajista, puhukaamme myös Anwar al-Bunnista. Hänhän on niin ikään ollut henkilö, jolta on evätty oikeus rauhanomaisesti ilmaista poliittisia näkemyksiään. Äh, Alvar Albonni ja muut, Al-Hassani ja muut poliittiset vangit täytyy äh, vapauttaa välittömästi ja ehdoitta, ja heille täytyy taata heidän fyysinen ja psyykkinen koskemattomuutensa. Syyrian viranomaisten täytyy lopettaa kaikki nainen ihmisoikeusaktivistien äh, kiusaaminen ja myös kansalaisyhteisön aktivistien häiritseminen vuoden 1998 YK julkilausuman mukaisesti. Kiitoksia. Seuraavaksi Channak yksi minuutti. Syyrian tärkeä maa lähi se on tärkeässä asemassa, jotta Iran ei pystyisi tukemaan terrorismia niin paljon. Syyrialla on myöskin suhteita Libanoniin ja Syyria ei oikeastaan pidä sitä itsenäisenä valtiona ja pitää sitä omana alusmaanaan. Syyriassa on maallinen hallinto ja se on viimeinen jäänyt Bathos puolueesta, joka oli aikoinaan vallassa myöskin Irakissa. Naisten oikeudet ovat edineet, mutta kyseessä on kuitenkin diktatuuri. Muhammed al-Hassanin tapaus on hälyttävä. Hän oli johtava ihmisoikeusaktivisti. Jos Syyria todellakin haluaa tukea EUn

seuraavaksi Geringer Ödenberg puolitoista minuuttia. W lipcu bieżącego roku muhannad al-Hassani, jeden z czołowych... muhannad al-Hassani, yksi johtavia ihmisoikeusaktivisteja Syyriassa, pidätettiin heinäkuussa ja hänen oikeudenkäyntinsä pidettiin suljettujen ovien takana. Häntä syytetään kansallistunteiden heikentämisestä ja väärien uutisten levittämisestä. Häntä kuulusteltiin jo aikaisemmin liittyen hänen toimintansa ihmisoikeuksien ja poliittisten vankien puolustamiseksi. Hän ei saanut lähteä maasta ja hän valvoi niitä olosuhteita, joissa, missä olosuhteissa tuomioistuin teki työtä. Ja Human Rights Watch-järjestön mukaan nämä toiminnat eivät täytä kansainvälisiä standardeja. Mitään edistystä ei ole tapahtunut ihmisoikeusasioiden saralla, ja meidän pitää vaatia viranomaisilta, että siellä noudatetaan YOn kirjoituksen vastaista yleissopimusta ja muita kun otetaan huomioon maan suhteet Eurooppaan ja Syyrian merkittävä rooli vakauden suhteen lähi uskon, että Syyria pystyy edistymään tällä saralla. Ja tällä voidaan myöskin edistää tämän koko alueen demokratiaa. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Oirmar yksi minuutti. Kiitokset puhemies. Tämä päätöslauselma on ihan oikeilla linjoilla. Meidän velvollisuutemme on tulevia sopina, sopimuksia ajatellen puhua näistä asioista ja myöskin puhua Muhammadin, Muhannad al-Hassanin perheen puolesta. Meidän täytyy toimia näin, koska me tiedämme menneisyydestäkin, miltä se tuntuu, kun äh, ihmisoikeuksia poljetaan. Eihän ole kuin parisenkymmentä vuotta, kun kommunismi vielä jäyti omaa aluettamme. Ja tässä yhteydessä haluan kuitenkin sanoa, että me saa sulkea silmiämme, kun Turkissa, Syyrian naapurissa, poljetaan ihmisoikeuksia. Erityisesti kun Turkki on kuitenkin kolkuttelemassa EUn ovia, siellä tarvitaan vielä uskonnonvapautta, ihmisoikeuksia ja niin edelleen. Me luemme kaikenlaisia raportteja riippumattomilta riippumattomilta toimielimiltä. Myöskin Ahtisaaren raportti kertoo ihan eri tarinaa. Eh, Kiitoksia. Puheenvuorot puuttuivat tähän. Possat haluaa vielä puheenvuoron, olkaa hyvä. Minä katson, että tietysti meidän täytyy suhtautua Syyrian ihmisoikeustilanteen kriittisesti. Kyseessä on diktatuuri, kyseessä on poliisivaltio ja al täytyy vapauttaa. Mutta meidän täytyy katsoa myöskin, että presidentti Assad joka nyt avaa maataan, ja jo hänen isänsä teki näin. Ja muslimien ja kristittyjen yhteiselämä, se on kysymyksiä, joita on aina vaalittu. Kardinaali Kraut on todennut, että kristityt Syyriassa tuntevat olonsa turvallisemmiksi kuin Irakissa, jossa on läntisiä joukkoja. Ja siksi meidän täytyy toimia Syyrian suhteen eri tavalla Tietysti tällaisia rikomuksia ei voida sallia, mutta tämä maa on avautumassa etenemässä. Meidän täytyy tukea sitä ja tietysti meidän pitää olla kriittisiä, mutta täytyy myöskin tunnustaa, että tässä on myöskin suhteita, joita pitää hoitaa. Kiitoksia. Ja sitten vielä puheenvuoro komission jäsenelle, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Komissio on yhtä mieltä Euroopan parlamentin huolestuneisuuden kanssa. Syyrian tilanteeseen nähden. Meidän mielestäni tilanne on heikentynyt viime kuukausina. Ihmisoikeuksien, ihmisoikeusaktivisteja on yhä enemmän ja enemmän häiritty. Pidätykset ovat olleet mieli Valtaisia ähm, Muhannad al-Hassani on tunnettu ihmisoikeusaktivisti ja juristi Syyriassa. Hän on myös Damaskuksen äh, asianajaja liiton jäsen ollut jo vuosia. Hän on äh, viimeisin esimerkki näistä mielivaltaisista pidätyksistä. Voidaan kuvitella, että hänen pidättämisensä on ollut, sillä on ollut moti, poliittinen peruste. Me olemme äh, jo ilmaisseet huolemme Syyrian viranomaisille. Heidän täytyy kunnioittaa erityisesti kansainvälistä ihmisoikeutta ihmisoikeus yleissopimusta ja julistusta ja muita julistuksia, joiden allekirjoittaja Syyria on. Me olemme lähettäneet valtuuskunnan Damaskokseen ja aiomme keskustella siitä, kuinka te voisimme vielä tehokkaammin toimia ihmisoikeusaktivistien tapauksissa. Toki meidän täytyy peräänkuluttaa toimia, jotta voidaan para- suojella ihmisoikeusaktivisteja ja varmistaa reilut oikeudenkäynnit. Meidän täytyy myös tukea kansalaisyhteiskuntaa erilaisten välineiden me avulla, muun muassa ihmisoikeus- ja demokratia-instrumentin avulla. Meidän täytyy myös antaa tukea perheille. Kuitenkin nämä toimet ovat riittämättömiä. On uskomme, että Euroopan unioni voisi vielä paremmin vaikuttaa Syyriaan, jos assosiaatiosopimus allekirjoitettaisiin. Olen tyytyväinen siitä, että puheenjohtajavaltio pohdiskelee nyt tätä allekirjoittamista tulevina viikkoina jo. Sopimuksessa ää, äh, sääntelemme muun muassa säännöllisistä, vuo, puheen, vuoro, pu, säännöllisistä puheenvuoroista. Köszönöm, asszonyom. Kiitoksia komission jäsen. Keskustelu päättyy ja siirrymme äänestykseen. Eli äänestämme kuudesta päätöslausmaesityksestä liittyen ihmisoikeuksien puolustajien murhiin Venäjälle. Ensinnäkin äänestämme päätöslausamasta neljältä poliittiselta ryhmältä